L'ordine del giorno reca la dichiarazione. Seuraavana esityslistalla on komission julkilausuma ALV-säännöistä ja keskitetystä ALV-minipalvelupisteestä digitaalisille palveluille, kirjoille ja lehdille EU:ssa. Komission puolesta puheenvuoro on komission jäsen Ansipil. Mr. President, Arvoisa puhemies, hyvät komission, ja parlamentin jäsenet. Aivan ensiksi haluaisin